unioni. Sen jälkeen kun monet kansalaiset vieläkin kärsivät talouskriisin seurauksista kymmenen vuotta sen jälkeen, on sosiaalista syrjäytymistä, epävarmuutta, huonoja palkkoja, kriisi, joka yhdisti Euroopan väärin vain säästöihin. Säästöpolitiikka oli tietysti joillekin aina normaalia elämää, ja jotkut eivät josko, jo, koskaan joutuneet säästämään mistään, ja olivat kuitenkin vastuussa talous- ja rahoituskriisistä, joka koski koko eurooppalaista yhteiskuntaa. Tämän seurauksena syntyi epätasa-arvoa ja erityisesti sukupolvien välistä epätasa-arvoa. Nuoret kärsivät tästä nyt tällä hetkellä ja tietysti naiset ovat kärsineet myös enemmän kuin miehet kriisin vaikutuksista ja epävarmuudesta ja epätasa-arvosta työmarkkinoilla. Näin ollen epävarmuus, epätasa-arvo, niitä täytyy voittaa. Tämä jakoi yhteiskuntia, jakoi myös unionia ja jakoi maat itään, etelään, länteen, itään, velkojien velkaantuneisiin, velallisiin tarvitaan erityisesti kansalaisuuden vaikutusta Euroopassa. Siksi meidän pitää vaatia sosiaalista Eurooppaa, oikeuksien Eurooppaa. Sosiaalinen kohesio, alueellinen kohesio on olennainen pilari ja sanoisin, että ainutlaatuinen maailmassa Jotta voidaan saada takaisin legitiimisyys, unionin pitää edistää uutta sosiaalista sopimusta ja toimia niin, että globalisaatio Euroopan suojelun kautta olisi mahdollisuus, eikä vain uh- uhkien lähi. On välttämätöntä vahvistaa sosiaalista kohesiota, johon liittyy selkeät tavoitteet, mitattavat tavoitteet, ajatellaan sosiaalista oikeudenmukaista työllisyyttä ja myös missä määrin toimimme kestävällä pohjalla sosiaalipolitiikassamme. Meidän pitää vahvistaa tätä toimintaa ja koordinoida talouttamme ja tarvi, tässä tarvitaan myös kohesiopolitiikkaa jatkossakin. Arvoisat parlamentin jäsenet, tätä Euroopan, anteeksi, Espanjan hallitus on, on kannattanut neuvostossa. Halutaan todellinen varajärjestely ihmisille, mitä tulee työllisyyteen. Tähän liittyy tärkeitä käsitteitä, esimerkiksi solidaarisuus tai Euroopan, Euroopan kansalaisuus meidän pitää aktiivisesti edistää näitä kysymyksiä ja samalla viedä loppuun talous- ja rahaliitto. Ja samalla linjoilla on välttämätöntä viedä loppuun tehtävä, jonka AY-liike on tavalla meille antanut, nimittäin pitää sovittaa, pystyä sovittamaan yhteen työ- ja perheelämä ja saada aikaan ennustettavat, läpinäkyvät työolot kaikkialla Euroopassa ja varmistua siitä, että kaikki, kaikki ihmiset riippumatta heidän taustastaan ja niin edelleen saavat ihmisarvoista työtä mantereillamme. EUn täytyy olla läsnä, kun taistellaan työmarkkinoiden epävarmuutta vastaan, epävarmuutta vastaan. Tämä on olennaisen tärkeää. Meillä ei ole varaa siihen, että nuoret mantereellamme ovat, joutuvat elämään huonommin kuin aikaisemmat sukupolvet. On ratkaisevan tärkeää tätä kannalta katsottuna tämä on hallituksemme näkemys, että panostetaan nuorisotakuuseen. Arvoisat parlamentin jäsenet, Seitsemän kuukautta sitten tai uuden hallituksessa on eniten naisia koko OECDssä. Tämä on virstanpylväs ja tasa-arvo, tasa-arvon tiellä tietysti paljon tietä on vielä kuljettavana siltikin. Tie jota emme koskaan olisi voineet kulkea ilman esimerkkiä ja innotusta, jota Eurooppa on antanut. Joten tänään Euroopan parlamentissa haluan kiittää aivan erityisesti naisten ja edustajien sitoumuksesta koko Euroopan mantereella – feminismin aatteesta. Ja tasa-arvokysymys sukupuolten välillä. Voin taata, että Espanja ei tule, tässä tule menemään yhtään askelta taaksepäin, vaan eteenpäin. Mutta tarvitsemme tietenkin myös tässä Euroopan apua. Siksi haluan tänään ehdottaa, että hyväksytään su- sukupuolien välinen tasa-arvosuunnitelma, se, joka on sitova ja näin voidaan toimia epätasa-arvoa vastaan ja siitä, että naiset kärsivät erityisesti epävarmuista työsuhteista ja työttömyydestä. Euroopan äänen pitää johtaa tässä taistelussa. Nythän tämäkin vuosituhat on oikeastaan, tai vuosisata on naisten vuosisata. Meidän pitää edistyä ja edistää so- sosiaalisten oikeuksien pilaria ja yhtäläisiä mahdollisuuksia pitää ajaa työmarkkinoilla ja tarvitaan oikeudenmukaisia työoloja. Samoin pitää pystyä suojelemaan ja osallistamaan ihmisiä sosiaalisesti toistan. Tätä varten tarvitaan tukea Euroopan työmarkkinaviranomaiset voidaan taata työntekijöiden oikeudet työmarkkinoilla. Euroopan täytyy pystyä laajentamaan yhtäläisiä mahdollisuuksia ja taata mahdollisuudet kaikkiin tut- op- opiskelualoihin, kulttuuriin, tieteeseen, tutkimukseen. Näissä asioissa olemme kaikki samaa mieltä siitä, että meillä on ratkaisevan tärkeä linnake niitä vastaan, jotka haluavat tuhota EUta. E Arvoisat parlamentin jäsenet, jotta voidaan taata kansalaisten turvallisuus ja vahvistaa rooliamme maailmassa, todellisena globaalina toimijana on välttämätöntä edistää päättäväisesti e, e, turvallisuuden puolustuksen Euroopassa. Noin vuosi sitten alkoi pysyvän yhteistyön rakenne. Otimme ensimmäiset askeleet, jotta luotiin omia valmiuksia puolustuksen alalla vuosikymmenen toimimattomuuden jälkeen ja pitää avoimesti alkaa luoda todellista eurooppalaista puolustusvoimaa ja, tai, ja armeijaa. EU pitää näyttää maailmalle, hyvät naiset ja herrat, se on tällainen soft power, pehmeä suurvalta. Ei sen takia, että se joutuu näin olemaan, vaan vakaumuksesta. tarvitaan poliittista tahtoa tähän. Nämä, tämä on edellyttävä ehto, jotta voimme olla uskottava suurvalta kansainvälisesti ajatellen. EU on varmastikin houkutteleva malli maailmalle monissakin kysymyksissä. Usein tämä unohtuu, mutta näin kuitenkin on. Juuri EU mahdollistaa sen, että voimme pyrkiä johtorooli, johtoasemaan maailmanlaajuisesti. Me edustamme mahdollisuuksia esimerkiksi monikansalliset yritykset, niitä on pyritty panna kuuri vaikka ne ovatkin tärkeitä. Halutaan järjestys, joka perustuu yhteisiin sääntöihin. Espanja on valmis antamaan oman panoksensa tämän johtajuuden luomiseksi ja haluamme aktiivisesti johtuen hyvistä suhteista meillä Latinalaisen Amerikkaan, Pohjois-Afrikkaan ja lähi niin pystymme tätä toimimaan hyvin, mutta silti huolimatta isoista maailmanlaajuisista haasteista Euroopan painoarvo on liian vähäinen kuin muilla alueilla. EU siksi haluaisin nyt esittää muutaman ajatuksen. Meidän pitäisi saada aikaan on tärkeää pystyä poistamaan yksimielisyyspäätös, ei vain ulkosuhdekysymyksistä, vaan myös niin tärkeissä kysymyksissä, kuten verotus, monivuotinen talousarvio, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen pitäisi sitoa tähän myös. Pitäisi, kun suojellaan Eurooppaa, tarkoittaa sitä, että otetaan käyttöön välineet, jotka ovat joustavia tietenkin, kun tehdään päätöksiä. Pitää panostaa oman uuteen suverenisuuteen, jota tekin edustatte joka on todella tärkeää, eurooppalainen suverenisuus siis. Ja sitten kolmanneksi, hyvät naiset ja herrat, meidän pitää viedä loppuun talous- ja rahaliitto ja edistyä monivuotisessa rahoituskehyksessä. 50 vuotta sitten Haagissa valtioiden päämiehet silloissa talousyhteisössä avasivat tietä jo emulle. Ja tuli syntyi sellainen paradoksi, että jokaisen vuoden lopussa edistyttiin huomattavasti tällä saralla – 1979 no, Haagin huippukokous, 1979 hyväksyttiin Euroopan valuuttajärjestelmä, 2009 Delors-suunnitelma, jotta saatiin aikaan talous- ja rahaliitto, ja 1999 euron virallinen käyttöönotto. Nyt on 20 vuotta 2019 tavallaan puuttui silloin, kun talous, kansainvälinen talouskriisi alkoi ja osoitti, minkälaisia puutteita emussa oli. Mikään ei osoita paremmin kriisin vaikutuksia kuin tämä ketjun katkeaminen nyt meidän pitää pyrkiä edistymään tässä asiassa. Minun mielestäni euro huolimatta vaikeuksista, joita tietenkin on syntynyt vaikeissa hetkissä, kuten viime vuosikymmenellä kriisin takia, niin tämä on kuitenkin menestystarina, joka hyödyttää taloudellisesti ja poliittisesti Euroopasta hanketta. Mutta ilman välttämättömiä uudistuksia voimme vahvistaa yhteistä valuuttamme. Talous- ja rahaliitto on epätäydellinen ja altis epävakaudelle – ei ole kyse vaan siitä, että vahvistetaan rahoitusjärjestelmää pankkiunionin kautta, kolmen yhtenäisen pilarin kautta. Sehän on välttämättä, että hän olette itse puolustaneet tätä kysymyksiä, mutta meidän pitää myös sitoutua tiukempaan verotuksellisen, finanssipoliittisen y- yhteistyöhön, jotta voidaan vähentää kielteisiä vaikutuksia, joita taloudessa syntyy ja työmarkkinoilla syntyy erilaisissa kriisien kriiseissä jatkossakin meidän pitää legitimitellä Eurooppa tällä saralla. Se on ratkaisevan tärkeä kysymys. Ja tässä kansalaisten pitää tuntea, että he ovat osallistuneet näihin uudistuksiin. Heidän pitää tuntea, että ovat aktiivisesti mukana uudistuksissa, että suojella säästöjään, suojatua inflaatiolta tai tukea heitä talouskriisien yhteydessä, kun työttömyys on suurta. Yhteinen valuutta on tärkeä äh, hanke EU-ssa. Talous- ja uudistamisen kautta pitää varmistua sitä, että talouden, äh, sosiaalinen osallistaminen toteutuu myös yhteisessä talouspolitiikassamme. Silloin kun talousolot ovat suotuisat, niin politiikan pitää ennakoida tapa, tulevia tapahtumia, eikä sen pitää vaikuttaa kielteisesti Euroopan agendaan. Meidän pitää vahvistaa euroa ennen kuin seuraava kriisi heikentää jälleen valuuttaamme ja unioniamme. Meidän pitää oppia hiljattaisesta menneisyydestä ja edistyä päättäväisesti asioissa. Meillä ei ole varaa siihen, että to, tai toimimattomuuteen sillä on kova hinta, edustajien toimielimiä, mutta varsinkin vielä kun ajatellaan kansalaisia, joita täällä edustamme täällä ja monissa muissa yhteyksissä. Mitä tulee uuteen ja rahoituskehykseen, edessä on uusia haasteita mutta meidän pitää myös vahvistaa strategisia aloitteita, kuten yhteinen maatalouspolitiikka tai kohdallisuuspolitiikka, todella tärkeitä kysymyksiä Espanjan kaltaisellekin maalle. Kaupunki Eurooppa ei toimi ilman maaseutua. Tässä tarvitaan synteesiä. Pitää, jos vähennetään budjettia, se tarkoittaa sitä, että hyväksytään ajatus siitä, että Eurooppa vetäytyy, menee taaksepäin. Olemme myös sitä mieltä, että että ketä tällaiset viestit sitten hyödyttävät. Komission ehdotus Espanjan hallituksen mielestä sisältää myönteisiä e- elementtejä, kuten esimerkiksi menopuoli, maahanmuuttokysymykset ja miten vahvistetaan innovointiohjelmia ja teknologista kehitystä. Euroopan täytyy toimia itsenäisesti innovatiivisissa kysymyksissä, vähentää riippuvaisuuttaan äh, äh, tekoälystä, kyberturvallisuudesta ja automatisaatiosta. Vain jos lisäämme yhdistämme kapasiteettimme ja resurssimme, voimme onnistua ta- varmasti. Pitää lisätä Erasmus-ohjelman varoja, se olikin hyvä, tänään on päätetty tehdä, ja Espanjan tukee sitä. On tärkeää edetä myös muilla rintamilla. Tarvitaan eurooppalainen reaktio ilmiöihin, jotka kasvavat, jos epätasa-arvo lisääntyy, esimerkiksi köyhyys. Hyvät parlamentin edustajat, haluan haluamme hallituksessamme tukea sitä, että voidaan saada aikaan lapsi takuu. Se on tärkeä kysymys, kysymys sosiaalisesti ja sosiaalisesti. Señoras y señores diputados. Arvoisat parlamentin jäsenet, tämä on hyvä lähtökohta jatkoajatella, mutta nyt on aika ottaa iso askel eteenpäin. Unionilla on paljon suurempi merkitys kuin vain 1 prosentti BKTstä, joten tarvitaan huolesta varojen käyttöä ja varovaisuutta ja pitää valita hyvät prioriteetit vaikassa tilanteessa. Me kaikki hyödymme jär, järkevästä budjetista EU:ssa, joka mahdollistaa eri asioita. Näin voidaan edistyä puolustuksen Eurooppaan ja talous- ja rahaliitossa ja saada aikaan todellinen federaalinen Eurooppa, joka jälleen saa kansalaisten tuen puolelleen. Siitä sen pitää tulla lähemmäs kansalaisia ja sen merkitys löytyy sen omista arvoista. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan ottaa esille jälleen tämän ajatuksen siitä loppuvaiheessa puheenvuoroni ja tämä liittyy liittyy ilmastonmuutoshaasteisiin ja maahanmuuttokysymykseen. Molemmilla kentillä haluan vedota eurooppalaisiin arvoihin ja haluan vilpittömästi saada aikaan konsensusta ideologisten rajojen yli. Konsensusta tarvitaan ajatellen niitä, jotka erityisesti hyötyisivät tästä jakautumisesta, jota voimme todistaa. Jos ajattelemme asiaa huolella, ne, jotka muutat, tulet aina muuttamaan Eurooppaan myös. Jälleen kerran vetoan sen puolesta, että täytyy pystyä suojelemaan Eurooppaa ja säilyttää ja vaalia Euroopasta mallia ja arvojamme. Mitä tulee ilmastonmuutokseen, kansainväliset foorumit hiljattain ovat osoittaneet että kannat ovat, e, skeptisyys on lisääntynyt ja alistuneisuus ja jopa sotaisuus tavallaan. Meidän pitää kuitenkin sitoutua tähän asiaan tämän mahdollisuuden, mahdollisuuden tulevaisuuden kannalta. Energia-alan muuttuminen voi luoda mahdollisuuksia meidän jäsenvaltioissamme, mutta tämä voi lisätä myös kohesiota, kun lisätään energiapoliittisia yhteyksiä ja vähennetään sitä kautta muun muassa päästöjä. Tämän haasteen seuraukset ovat tuhoisia, joita syntyy ilmastonmuutoksesta varmasti olette keskustelut useinkin tästä asiasta parlamentissa. autoritaarisuus nationalismi, kun sulkee pois muita, se ei voi kieltää, sekään ei voi kieltää sitä, että kun ajatellaan ilmastonmuuttoa haasteessa, mitään ei voida tehdä rajojen kautta. Siksi meidän pitää toimia järjetöntä kieltoista vastaan. Tiedä on todistamaan ilmastonmuutoksen ja niin se on voitu osoittaa siis. Euroopan äänellä on suurta merkitystä kansainvälisissä ilmastokysymyksissä. Ja haluaisin viitata myös toiseen kysymykseen, johon jo viittasin, nimittäin maahanmuutto me puhumme asiasta arvoisat parlamentin jäsenet, jossa yhteinen koordinoitu toiminta yhteistyössä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa on välttämättömän tärkeää. Espanjalle tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys, erityisesti kun ajatellaan meidän ulkorajojamme EU-ssa. Tältä kannalta katsottuna meillä on hyvin mielessä rooli, joka on tärkeillä mailla Euroopan unionilla, mutta myös Espanjalla esimerkiksi Marokko on tällainen maa. Haluaisin korostaa tätä roolia aivan erityisesti, joka Marokolla on. Meidän pitää saada aikaan kokonaisvaltaista politiikkaa näissä kysymyksissä. Marok Marokesin konferenssi oli ensimmäinen askel, jotta saatiin aikaan monenkeskinen hallinnointijärjestelmä maahanmuuttokysymyksissä ja Espanja ikävä kyllä oli harvoja maita, jotka allekirjoittivat tämän sopimuksen. Tien hyvin niin kuin tekin, minkälaista jakopotentiaalia liittyy tähän kysymykseen, mutta me emme voi lähteä kielteisyydestä, kun käsitellään maahanmuuttokysymyksiä ja käsitellään vain laitonta maahanmuutta. Laillinen maahanmuutto, sillä on myönteisiä vaikutuksia meidän talouden kehityksellemme, sillä on olennainen rooli työ, kun ajatellaan työntekijän vajetta, josta myöskään sitä, ne täällähän väestö vanhenee. Mutta tässä tarvitaan sitoumusta myös EU-sta suhteessa Afrikkaan. Siellä on menossa syvälliset sosiaaliset ja taloudelliset muutokset keski- ja pitkällä aikavälillä pitää pystyä valvomaan rajoja. Se on kaikkien jäsenvaltioiden velvollisuus. Meillä on sisämarkkinat, mutta yhteiset ulkorajat ja tässä tarvitaan myös yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa ja tarvitaan yhteinen turvapaikkapolitiikka. Siellä on keskeinen rooli. Tarvitsemme sääntöjä, jotka sopeutuvat tämänhetkiseen todellisuuteen ja kahden periaatteen pitää palvella tässä oppaana, nimittäin vastuu ja solidaarisuus on tällaisia oppaita kun ajatellaan neuvottelujen monimutkaisuutta, meidän ei kuitenkaan unohtaa uudistuksen alkuperä. Ta- meillä on kansainvälisiä sopimuksia suojelevat ihmisoikeuksia ja meidän pitää pystyä suojelemaan ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja vainoa. Va- Täälläkin on syntynyt kuitenkin vastakkaisia näkemyksiä. Kuitenkin solidaarisuus ja empatia muita kohtaan auttaa meitä olemaan samanlaisia itsemme suhteen. Euroopan demokraattialaisena laitoksena luo suuntauksia, ja siinä on meidän oma voimamme. Arvoisat parlamentin jäsenet, meidän jakaantuneisuutemme EU:ssa on meidän suurin heikkoutemme. Se hyödyttää niitä, niin kuin alussa sanoin, jotka pyrkivät siihen, että EU epäonnistuu ja mallimme epäonnistuu. Tämä malli kuitenkin on mielestäni aivan ainutlaatuinen maailmassa. Siihen liittyy demokratia, taloudellinen hyvinvointi ja edistys ja muuten hyvinvointi. Tässä tarvitaan keskinäistä ymmärrystä ja meidän pitää toimia stereotypioita vastaan. Toukokuussa edessä on ratkaisevan tärkeä koetus edessä on ne, jotka vievät eteenpäin viestiä, joka tunnetaan täällä jo hyvin. Tätä on ollut esillä jo vuosikymmeniä sitten Aikaisemminkin monissa tämä tuntui vaarattomalta tällainen retoriikka, rauha, demokratia ja vapaus. Niitä ei koskaan voida pitää itsestäänselvyyksinä. Itse olen elänyt ja kokenut tämän 90-luvulla vuosensa, kun tein työtä YKlle kaupungissa, joka oli kärsinyt sisällissodasta. Barbareita syntyi silloin Euroopan mantereella – se tapahtui juuri silloin, kun kukaan ei odottanut sitä. Ruokkivat voimat, jotka aina eh, pitivät vihaa parempana kuin rauha ja yhteiselua. Tämä ei uhkaa vain integraatiohankettamme, vaan se myös ehdollistaa ja haluaisin nyt puhua tästä teidän kanssa, että tämä hienovaraisesti muuttaa ihmisten agendoja ja ajattelumalleja. Tänään Euroopan kenenkään ei pidä antautua näille voimille. Meidän pitää jatkuvasti pysyä päättäväisenä ja puolustaa eurooppalaisia arvoja ja olla vahvoina eikä uskoa autoritaarisuuden houkutuksia. He vain pyrkivät tuhoamaan Eurooppaa. Tämän takia vetoan siihen, että on välttämättä suojella Eurooppaa, jota Eurooppa pystyy suojelemaan kansalaisiaan, eurooppalaisia. Tulevina vuosina olen vakuuttunut siitä, että yhteinen projektimme huolimatta vaikeuksista edistyy. Tietenkin taakse, taaksepäin menoakin tapahtuu, mutta kokonaisuudessaan me tulemme edistymään enemmän kuin menemään taaksepäin. Tietenkään kaikki eivät aina ole samaa mieltä. EU on synteisi erilaisista ajatuksista ja joskus vastakkaista sellaisista ajatuksista ja rahoitukset ovat vasta, va, vastakkain, mutta kuitenkin pyritään aina hyvinvointiin ja pyritään säilyttämään ö, vakaus muuttuvassa maailmassa. Huolimatta vaikeuksista luotan, että tässä on vahva pohja, on solidaarisuutta, oikeutta. Tämä kaikki on kasvanut viime vuosinakin tämä näkyy joka kerta, kun olemme kärsineet esimerkiksi terrorismista ja sen iskuista on todellista Euroopasta konkreettista kansalaisuutta. Silloin kun euro- espanjalainen kansala, kansalainen voi saada tukea muilta kansalaisilta, jos hän saa käsi jostakin, tai jos Ramplassa saksalainen tai Barcelonan iskussa ihmiset ovat kärsineet, niin siellä puolustetaan sitten Espanjaa ja sama on näkynyt muissa terroristi-iskuissa myös täällä Strasbourgissa ja tässä meidän pitää pitää Euroopan lippua aina korkealla. Nada pueden los enemigos de Europa contra ese sentimiento creciente. Solidarisuus on todellista ja se kasvaa ja ennen kaikkea se koskee kaikkein nuorimpia Euroopassa. He vaativat eurooppalaista lippua, se on symboli epäoikeudenmukaisuutta vastaan, machismia vastaan, rasismia vastaan. Tai tätä kautta voidaan vain ilmaista sitä, että he haluavat uudenlaisia päätöksiä, jotka ovat ja jos unohtaa historian, meillä ei ole varaa tällaisen jos on konservatiivinen epävarmuudessa, niin silloin vain olemme haavoittuvaisempia. Tarvitaan päättäväisyyttä, luottamusta. Tätä, tätä kautta voimme vahvistua. Jos elää keksityssä nostalgiassa, se ei ole hyötyä. Mutta nostalgia on huono asia, varsinkin jos jotakin ei joskus tapahtunut, niin kuin eräs äh, espanjalaisessa laulussa todetaan. Kaikki, jotka eivät tällaista keksittyä nostalgiaa, kysyisin heiltä, entä rauha silloin, kun rajat erottivat meitä? Oliko taloudellista edistystä silloin, kun tullit vähensivät kaupan merkitystä? sosiaaliset edistysaskeleet kaikissa jäsenvaltioissa. Olisiko tämä ollut mahdollista ilman EUta? Varsin lähellä täällä käytiin ensimmäisen maailmansodan taisteluita, sieltä löytyy kyllä vastauksia. Ja siksi haluan sanoa, että tarvitaan edistystä ja eikä sellaista poissulkevaa retoriikkaa, vaan yhdistymistä meidän ei pitää pyrkiä vähentämään toisten merkityksiä ohimennen viittaan komission varapuheenjohtajan, herra Timmermansin menneisyys koskaan ei tule olevaan tulevaisuutta. Menneisyys on paikka, mistä opimme virheistämme esimerkiksi ja milloin olemme onnistuneet. Nyt pitää saada liikkeelle Eurooppa pystyä suojelemaan ja puolustamaan arvoja, jotka tekevät meistä ainutlaatuisen projektin koko maailmassa, jota koko maailma kadehtii. Vain näin voimme toimia niitä vastaan, jotka sekä ulkoa käsin että sisältäpäin haluavat tuhota meidän arvojamme. Ja haluan korostaa ja muistuttaa siitä, että nämä ovat niitä arvoja, jotka puolustavat EUta. Ja meidän täytyy vastata tästä arvojen puolustamisesta. Tarvitsemme tähän, hyvä puhemies, päättäväisyyttä. Ja viime viimeisen 60 vuoden ajan olemme toimineet hyvin pragmaattisesti. Meillä on tärkeä perintö, jota meidän täytyy viedä eteenpäin, säilyttää ja parantaa ja säilyttää se tuleville sukupolville. Jos jotain olemme oppineet, niin tiettynä historian hetkinä se, että pitää kiinni ja vastustaa ja selviää, on sama kuin, että pääsisi eteenpäin. Ja nyt meillä on valtava kattava tehtävä edessämme. Eli meidän täytyy suojella Eurooppaa, jotta Eurooppa voi suojella omia kansalaisiaan. Kiitoksia. Nyt olen sulkemassa puhuja puheenvuoropyyntö menettelyä. Menettelyn ilman puhujalistaa. Ovatko kaikki nyt saaneet nimensä tänne? Jos näin on, voimme sulkea puhujalistan. Ja nyt pyydän, että ryhmien puhujat todella pitävät kiinni heille annetuista puheajoista. koska puhe, keskustelussa on lukuisia puhujia. Pitäkää kiinni puheajoista siis. Ensimmäisenä kuulemme komission varapuheenjohtaja Franz Timmer, Timmermansia. Kiitos, hyvä puhemies. Haluaisin aloittaa kiittämällä pääministeri Sanchezia tästä inspiroivasta puheesta. Yksi viesti, joka oli keskeisessä asemassa puheessa, oli se, että jos Eurooppa haluaa suojella kansalaisiaan, niin silloin meidän poliitikkojen on yhteisesti e- suojeltava Eurooppaa. Vain Eurooppa, joka on yhtenäinen ja vahva, voi todella suojella kansalaisiaan. Ja ne, jotka myyvät sitä illuusiota, että kansalaisia voi suojella eristämällä he, heidät, jotka ovat erilaisia, rakentamalla muureja, myymällä tällaista nationalismin unelmaa, joka johtaa vain pettymykseen, sillä protektionismissa ei ole todellista suojelua, mutta isolationismi tarkoittaa todellista eristäytymistä ja kansat, jotka jäävät yksin Euroopassa, eivät pysty vastaamaan niihin haasteisiin, joita maailma heittää eteemme. Vain yhtenäinen Eurooppa voi tehdä sen, mitä kansalaiset vaativat, eli suojella heitä ja auttaa heitä muovaamaan tulevaisuuttaan vapaina ja itsenäisinä ihmisinä. Tiedän, että Eurooppa on syvällä Pedro Sanchezin ajattelussa. Hän on sukupolvea, joka syntyi vielä diktatuurin alaisuudessa. Tämä sukupolvi kasvoi unelminaan vapaus ja demokratia. Ja sitten EU:ssa Espanja otti oikeutetun paikkansa Euroopan sydämessä. Viestini Espanjan hallitukselle nyt olisi, kun katson myös menneitä 40 vuotta, viestini on, että on oikein sanoa, että Eurooppa muovasi e- Espanjaa nykymuodossaan, sillä näin Espanjan kansalaiset toivoivat. On myös oikein sanoa nyt, että Espanjan pitäisi nyt muovata EUta, ottaa vastuunsa johtavana kansana Euroopassa ja käyttää sitä potentiaalia, jota teillä on. Te olette vahvoja ja olette osoittaneet tässä vakavassa kriisissä, joka koetteli Espanjan kanssa, että olette voineet siitä vahvempina päästä eteenpäin. Olette tehneet valtavaa edistystä viime vuosina. Espanjalaiset ovat olleet hyvin päättäväisiä ja se on inspiroinut meitä kaikkia Euroopassa. Espanjalaiset ovat myös samaa mieltä siitä, että Euroopassa on ennen kaikkea Euroopasta, e, e, Euroopassa on kyse demokratiasta, vapaudesta ja arvoista. Espanjalla on tärkeä paikka unionissa ja, ja Espanjan eurooppalainen tarina menee paljon kauemmaksikin menneisyydessä kuin vuoteen 1985. Ennen kaikkea kyse on siitä, miten paljon Eurooppa on velkaa päättäväisyydelle, esimerkiksi Salvador de Madariakan päättäväisyydelle, joka auttoi, auttoi rakentamaan eurooppalaista unelmaa toisen maailmansodan jälkeen. Hän ei ikinä luopunut eurooppalaista unelmasta, ei myöskään synkkinä aikoina. Hän näki, e, että eurooppalaiset, eurooppalainen kohtalo on yhteydessä espanjalaiseen kohtaloon. Ja Siksi hän olisi ylpeä siitä, mitä hän näkisi tänään. Demokraattinen Espanja, joka juhlii 40 vuotta demokraattista perustuslakiaan. Ja hän olisi ylpeä tuosta kehityksestä vuoden 1985 jälkeen. Valitettavasti työttömyys on kuitenkin vielä 30 prosentissa, mutta kuitenkin talouskasvu on kahden prosentin luokkaa joten paljon on tehty ja haluaisin jälleen kerran korostaa, että tämä on espanjalaisten päättäväisyyden ja rohkeuden ansiota ja myös EUn solidaarisuuden ansiota. EU, Espanja on tämän solidaarisuuden antanut samalla mitalla takaisin. Espanja on näyttänyt yhä uudelleen, että Espanja osoittaa solidaarisuutta myös EUlle ja tämän nähdään joka päivä, jos ajatellaan esimerkiksi maahanmuuttoa. Maat kuten Espanja ja Malta myös vaikeina aikoina osoittavat solidaarisuutta vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille. Espanja on ollut johtaja monella tapaa ja te, Pedro, ole olleet johtajana, kun olette Aquarius, Aquarius-aluksen Äh, kannella olleet ihmiset toivottaneet tervetulleeksi. Te olette sanoneet Espanjan kansan puolesta, että me emme anna näiden ihmisten ajelehtiä välimerellä ja joutua vaikeuksiin. Tämä on todellista poliittista johtajuutta, ei se helppo ulospääsy, että syytetään pakolaisia. Ei, pitää ottaa vastuu heidän kohtalostaan ja teille, teitä onnittelen tästä päätöksestä kuvat tästä pakolaisaluksesta ja muut ongelmat osoittavat, että EU on yli selätettävä erimielisyytensä. Nyt meidän on tehtävä yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistukset viimeinkin. Vain jos me saamme nämä uudistukset tehtyä, pääsemme kestävään tilaan sen Er- ei pelkästään rajavalvontaa riitä. Ei, me tarvitsemme myös toimivaa turvapaikkajärjestelmää, joka perustuu solidaarisuuteen ja Euroopan unionin perusarvoihin. Haluaisin myös korostaa, Pedro, sitä, mitä sanoitte Afrikasta. Jos on yksi manner olemassa, joka määrittelee myös Euroopan tulevaisuuden, niin tuo manner on Afrikka. Ei ole mitään muuta mannerta maailmassa, joka, joka voi kantaa tämän tehtävän kuin Eurooppa. Kyse on sisarmantereestamme, joka on vain kivenheiton päässä Euroopasta. Ja jos emme kanna yhteistä vastuusta kummankin mantereen tulevaisuudesta, niin silloin emme voi pitää mitenkään äh, Afrikan ongelmia poissa Euroopasta, oli muuri sitten miten korkea tahansa, vain optimismi ja tulevaisuuden näkymät Afrikassa luovat myöskin kestävän ja vauraan tulevaisuuden Euroopalle. Ja pyydän teitä, Petro, johtamaan Euroopassa ja johtamaan Euroopan ymmärtämään, että tämä suhde Afrikan kanssa ei pitäisi olla pelkästään Euroopan unionin välimeren maiden asia, vaan jokaisen jäsenvaltion asia Euroopan unionissa. Budjetissamme lisäämme lähes kolmikertaiseksi varoja, jotka osoitetaan maahanmuuttoon ja turvapaikka-asioihin. Tämä on tärkeää ennen kaikkea Espanjalle, sillä Espanja on osoittanut solidaarisuuttaan turvapaikanhakijoille, mutta myös siksi, että tiedätte, olette nähneet, kokeneet terrorismin uhan omalla maaperällänne. Olemme myös tukeneet eh, budjetissamme digitaalista siirtymistä ja tämä tarjoaa myös Espanjan taloudelle, taloudelle mahdollisuuksia. Me jatkamme Junckerin suunnitelman menestyksistä. Se on tukenut myös Espanjan talouden investointeja ja tukenut myös pieniä yrityksiä. Se tuottaa tuloksia paikan päälle. Esimerkiksi Palmanen Majorkassa ollaan saatu, saatu puhtaampia busseja käyttöön ja olemme tukeneet siis myös Espanjan paikallisia talouksia ja kiertotaloutta. Tiedän pääministeri, että hallituksenne on täysin sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tiedän, että Espanjalle on täysin tarpeen hoitaa tällainen siirtyminen kestävään yhteiskuntaan, niin kuin e-, muuallakin EU-ssa. Haluaisin myös onnitella kollegaa tässä vieressäni, joka on ollut johtava, johtava hahmo maailmassa va, va, varmistamassa, että EU kunnioittaa Pariisin sopimuksen tavoitteitaan. Hän ansaitsee meidän kunnioituksemme näistä saavutuksistaan. Uusi eu e ohjelma voi mennä paljon pidemmällekin, sillä, sillä saavutetaan 650 miljoonan euron, miljardin euron investoinnit Euroopassa ja lisäksi e- Erasmus-ohjelman varat olemme kolminkertaistaneet onneksi nämä varojen lisäykset on saatu aikaiseksi. Näin myös espanjalaiset nuoret saavat lisää taitoja ja osaamista. monet EU-maat ovat äh, saaneet espanjalaisia nuoria äh, äh, oman, maan, oman maansa työntekijöiksi ja opiskelijoiksi. Ja he ovat olleet ähm, meille tärkeä opinaihe. Minä luotan Pedroon ja tähän parlamenttiin tämän edistyksen aikaansaamisessa ja haluaisin myös haluaisin myös korostaa, miten tärkeää eh, on sukupuolten tasa-arvo, jota on nähty myös Pedro Sanchezin hallituksessa. Miksi me emme saa palkkakuilua kavennettua eh, naisten ja miesten välillä Euroopassa? Miksi emme ole samaa mieltä siitä, että eläkeero, joka on edelleen 40 prosenttia Euroopassa, miksi sitä ei saada kavennettua? Miksi emme saa lasikattoa mur, äh, Ähm, murrettua. Miksi emme saa näitä ongelmia selätettyä? Tämä on täysin tuomittavaa ja toivon, että Pedro Sanchezin hallitus myös ajaa näitä asioita. Miksi emme viimeinkin saa lopetettua väkivaltaa naisia kohtaan? Miksi ei? Ja miksi emme miksi emme kyseenalaista heitä, jotka aivan tekopyhästi käyttävät tekosyynä perhearvoja sen, tekosyynä sille, että he eivät anna naisille täysiä oikeuksia. Kyse ei ole perhearvoista, jos tällä vain oikeutetaan väkivaltaa perheessä. Hyvät jäsenet, pääministeri, minun silmässäni Espanja ja sen Euroopan tarina ovat esimerkki esimerkillisiä. Ne osoittavat, mistä arvoista me todella puhumme ja mitä kaikkea voidaan saavuttaa, jos teemme yhteistyötä, kannamme vastuumme ja teemme eurooppalaisesta solidaarisuudesta todellakin merkityksellistä. Meidän on suojeltava Eurooppaa ja Euroopan on suojeltava kansalaisia. Kiitos. Thank you very much, Mr. Vice President. Thank you. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Ryhmien ensimmäinen puhuja, EPPn puheenjohtaja Manfred Weber. Puhemies, arvoisa pääministeri, tervetuloa Läsnä on onne, aloittaa tämän vuoden hyvin, koska te henkilönä, johtajana olette pro-eurooppalainen sitoutunut pääministeri Maasanen ja todellakin selkeästi pro-eurooppalainen. Tämä tarkoittaa vaurautta, vakautta. Espanja tarkoittaa Euroopalle vahvuutta, johtajuutta, uusia ajatuksia. Siksi on hienoa, että olette täällä. 2019 on vuosi, jona me juhlimme demokratiaa Euroopan unionissa. Meillä on Euroopan vaalit ja teidän sitoumuksenne kärkiehdokaskonseptiin. Te tuette herra Timmermansia, se tarkoittaa sitä, että tuette demokratiaa, demokraattista ajatusta, Euroopan tulevaisuutta ja tietysti tämä pitäisi muistaa myös vaalien jälkeen. Kun puhumme Euroopan tulevaisuudesta, niin meidän täytyy puhua myös nationalismista. Ähm, ja meidän täytyy myös pohtia Euroopan perustajia. Monet niistä olivat kristillisdemokraatteja, sosiaalidemokraatteja ja vihreitä. Me olemme kaikki samassa veneessä. Ja on syy siihen, miksi Euroopan vastaiset hyökkäävät meitä vastaan, koska me edustamme kaikkea, mitä he inhoavat. Äärioikeisto, on vaara, se on selvää, mutta haluan painottaa, että heillä ei kuitenkaan ole mitään väriä. Te olette pro-eurooppalainen, se on selvää, mutta teidän hallitus ei voisi olla olemassa ilman separatista ja äärivasemmistoa. Ja tämä hieman huolestuttaa meitä. Vastaus populismiin mielestämme on se, että luodaan vakautta, tehdään politiikkona hyvää työtä. Franz Timmermans kehui äh, Espanjan talouden kehitystä viime vuosien aikana talouskriisin jälkeen. Haluaisin muistuttaa, että Mariano Rajoin hallitus loi pohjat tälle taloudelliselle menestykselle Espanjassa. Ja nyt te jatkatte työmarkkinauudistuksia, mutta mielestäni tämä on väärä merk- tässä pitää luoda taloudelle tulevaisuutta ja se tarkoittaa uudistuksia. Ja meidän täytyy luoda työpaikkoja ja nostaa ihmisten tulotasoa. Älkää seuratko tulotasoa, pitäkää kiinni uudistuksista. Toinen asia, jota haluaisin painottaa tässä yhteydessä. Me kunnioitamme hallitustanne, vaikkakin me emme ole poliittisesti samaa mieltä, mitä arvoihin tulee, mutta me olemme huolissamme poliittisesta vakaudesta. Te ette ole saaneet aikaiseksi enemmistöä budjetille seuraavalle vuodelle. Te olette kuitenkin yksi suurimmista talouksista Euroopassa euroalueella. Ja tällainen suuri talous ilman vakaata budjettia tarkoittaa epävakautta, epävarmuutta. Ja siksi tämä yhteistyö on tärkeää, muuten epävarmuus kasvaa Euroopassa. Meillä EPBssä on selkeä kuva, selkeitä prioriteetteja Marshall-apu Afrikalle. Me haluamme auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua Syyriassa ja muilla alueilla. Mutta yksi asia on selvä. Laiton maahanmuuton asia, joka täytyy pysäyttää. Meidän täytyy pysäyttää ihmissalakuljettajat ja myös laittomat maahanmuuttajat. Meillä täytyy olla oikeudenmukainen järjestelmä palauttaa heidät kotimaihinsa. Ja Espanjalla on tässä erityinen vastuu. Me puhumme nyt jo 57 000 maahanmuuttajasta ja usein kuulen, että rajoja on vaikea valvoa. Viime vuoden kesälomalla olin Bulgarian ja Turkin rajalla ja siellä pääministeri rakensi aidan yli viisi metriä korkea ja se näyttää, että jos on poliittista tahtoa, niin silloin laittavat maahanmuuttajat voidaan pysäyttää rajalla. No, ja näin tekin voitte toimia. Seuta ja Melia. Joten me haluamme taistella ääriliikkeitä vastaan ja me odotamme, että Espanja suojaa rajojansa laittomia maahanmuuttajia vastaan. Nationalismi on ääriliikkeistä vaarallisen. Ja Espanjassa tämä on kysymys ja Tietysti me puolustamme Espanjan perustuslakia ja me myös tuemme Espanjan koskemattomuutta ja se, että Espanja pysyy yhtenäisenä. Espanja pohjautuu oikeusvaltioperiaatteeseen. Me olemme tukeneet rahoin hallitusta ja toki me tuomme teitäkin, jos tarvitsette meitä. Joten yhdessä meidän täytyy taistella nationalisteja vastaan mantereellamme. Meidän ryhmämme esimerkiksi äänesti kommunisti varapuheenjohtajan puolesta, mutta emme suostuneet tukemaan äärioikeistolaista varapuhemiestä, koska me haluamme taata, että nationalisteilla ei ole mitään sanottavaa, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta, koska he ovat tässä yhteydessä meidän vihollisiamme. Kiitos, meillä on paljon työtä edessämme ja kiitän teitä teidän päättäväisyydestänne. EPPllä on selkeä suunta, ei pelkoa, vaan toivoa, ei egoismia, vaan solidarisuutta, ei nationalismia, vaan yhteinen eurooppalainen tulevaisuus. Kiitos. ancora ululati in aula. Täällä kuuluu erilaista ihmeistä ulinaa salissa. Seuraavaksi Udo Bulman sosialistiryhmän nimissä. Querido presidente del gobierno, querido Pedro. Hyvä pääministeri, hyvä Pedro, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Dear Pedro, I, I cannot help. Hyvä Pedro, en voi oikein, en voi olla siteraamatta sinua uudelleen, jos Euroopan olisi suojeltava meitä, meidän on suojeltava Eurooppaa. Toivon, että tämä olisi kaikkien eurooppalaisten hallitusten motto. Olisi hienoa, jos tämä olisi kaikkien eurooppalaisten johtajien slogani. Ja jos tästä tulisi se uusi mittapuu, johon kaikkien suorituksia mitattaisiin, mutta valitettavasti tästä ollaan vielä kaukana ja tämä on juuri se syy, miksi on hienoa, että olette täällä ja että saamme kuunnella teitä ja tätä hienoa intohimoista puhetta, tätä intohimoista ideaa oikeudenmukaisuudesta ja edistyksestä Euroopallemme. Valitettavasti kollega Weber, asia ei ole näin yksinkertainen kuin mitä te sanoitte. Me kaikki olemme samassa veneessä, mutta jos haluamme torjua kansallismielisyyttä, jos haluamme estää, että Euroopasta tulee äärioikeiston uhri, niin sitten jonkun on tätä laivaa ohjattavakin. Meidän on ylitettävä viimeisten vuosikymmenten jumiutuminen. Kansalaiset odottavat, että me tuotamme tulosta, että me luomme työpaikkoja, paramme heidän sosiaalista tilannettaan, eläkkeitään. Ja täm, nämä ovat niitä todellisia ongelmia. Kaikki sanovat, että aina, aina että olemme samassa veneessä, mutta sitten ei sanota, miten nä, tätä laivaa voidaan ohjata nä, tämän myrskyn läpi, sillä me tiedämme, että ö, toisella puolella on Putin, joka ei todellakaan välitä meidän vapauden ideastamme, ja toisella puolella on Trump, joka ei ymmärrä mitään sosiaalisesta oikeudenmukaisuudestamme. Eli mitä me tässä odotamme? Miksi emme lähde liikkeelle ja ohjaa eurooppalaisia yhteiskuntia? Täytyy sanoa, että minun, minua miellytti Pedro Sanchezin puhe todella paljon, sillä kyse on ohjelmasta, joka yhdistää Eurooppaa ja perustuu siihen, mitä intressejä eurooppalaisilla kansalaisilla on. Nyt meidän on lunastettava nämä lupaukset. Pedro Sanchezin puhe oli mielestäni hieno, sillä se heijasteli juuri tätä. Me tarvitsemme myös tätä uudella parlamentin viisivuotiskaudella. Puhe oli hieno myös siksi, että sen piti juuri Espanjan hallituksen päämies. Tässä haluaisin korostaa sitä, mitä herra Timmermans jo sanoi. Herra Timmermans sanoi, että Espanjan maa, jossa, joka myös päättää EUn tulevaisuudesta, Espanja tuntee historiansa ja erilaiset juurensa. Espanja ylitti Frankon diktatuurin, fasistisen diktatuurin ja kehitti demokraattisen voiman, jolla jolla selätettiin äh, haasteet, jotka tulivat epäoikeudenmukaisuuden aikana. Äh, me luotamme Espanjaan ja me tiedämme, että Espanja on hyvissä käsissä. Pedro Sanchezin esittelemä ohjelma on ohjelma, joka vastaa myös meidän ohjelmaamme. Kyllä me sanomme, että me emme halua enää puhua taloudesta puhumatta samalla ihmisten työpaikoista, mutta me voi puhua myöskään taloudesta tunnustamatta, että tätä muutosta on ajettava eteenpäin muutosta, joka pelastaa planeettamme, mutta tämä, tämä muutos onnistuu vain, jos otamme ihmiset mukaan, jos annamme heille toivoa, emmekä työskentele ihmisiä vastaan. Katsokaa Ranskaan ja herra Macronin ö, tilanteeseen. Meidän pitää ottaa ihmiset mukaan ja siksi sosiaalinen oikeudenmukaisuus on keskeisessä roolissa. Lopuksi kyllä tärkeää on myös se, miten hallitsemme. Madridista on tullut no, tietoja monista uudistuksista. Näistä olemme nähneet, että hallituksenne on älykäs ja edistyksellinen. Esimerkiksi energia- ja ympäristöasiat on yhdistetty ja on nimitetty korkea edustaja kestävälle kehitykselle ja lisäksi siellä on erityisedustaja sukupuolten tasa-arvolle ja lisäksi siellä on korkeimmissa viroissa naisia. Haluaisin onnitella teitä. Me haluamme tehdä yhteistyötä juuri tuolla linjalla, minkä olette tänään esitelleet. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä Henkel. President. puhemies. Te puhuitte Euroopan tulevaisuudesta. Ja aivan oikeutetusti nostitte myös Brexit-kysymykset esille puheessanne. Varapuheenjohtaja kiitti puheessaan britti, äh, brittejä, jotka pelastivat maansa natsien käsistä. Vuonna 1943 britit pommittivat meidän taloamme. Minä itse olen siis saksalainen ja minä olen iloinen siitä, että me siis saksalaiset hävisimme tämän taistelun. Olen tyytyväinen, että me hävisimme tämän taistelun, mutta sanon teille, olen kyllä äh, huolestunut siitä, että me nyt häviämme taistelun, mitä Britanniaan että Me häviämme Britannian. Tässä molemmat osapuolet häviävät, ei ainoastaan Britannia, myös Euroopan unioni. Tämä on poliittisesti, taloudellisesti ja moraalisesti tärkeä kysymys, koska tämä olisi ikään kuin 19 maata jättäisi Euroopan unionin samaan aikaan. Poliittisesti siksi, että Britannia on ollut aina järjen ääni, kun on puhuttu kilpailukyvystä, toissijaisuusperiaatteesta ja keskittämisestä. Ja moraalisesti siksi, koska niin kuin monet aikaisemmin ovat sanoneet, niin Brexit köyhdyttää kaikkia, joten tämä on täysin moraaliton ehdotus. Aikaisemmissa keskusteluissa kaikki muut paitsi vasemmalla istuvani pahoittelivat Brexittiä, mutta kukaan ei ole esittänyt keinoja pysäyttää Brexit. Meidän tulisi nyt toimia. Aikaisemmin monet kirjoittivat kirjeen Ison-Britannian kansalaisille. Siellä pyydettiin, että järjestettäisiin toinen kansanäänestys. Tuen sitä, mutta heidän olisi pitänyt kirjoittaa tämä kirje itselleen, koska toisin kuin mitä herra Verhofstadt sanoi, tämä ei ole ainoastaan kissatappelu. Konservatiivien keskuudessa siihen oli syy. Lissabonin sopimuksessa me puhumme toissijaisuusperiaatteesta – ja mitä tehtiin? Keskitettiin yhä enemmän. Me puhuimme kilpailusta, mutta sitten harmonisoitiin. Lissabonin sopimuksessa puhutaan ää, ää, maiden vastuusta, mitä velkoihin tulee, mutta nyt me yritämme sosialisoida nämä velat. Eli on hyviä syitä sille, että parlamentti, komissio ja neuvosto tekisi nyt jotain muuta. Minä olen samaa mieltä siitä, että me emme todennäköisesti saa uutta sopimusta, jonka avulla Theresa May saisi alahuoneen tuen. Joten meidän täytyy muuttaa strategiaa. Tarjotaan Britannialle sopimus, jonka avulla Iso-Britannia voi jäädä Euroopan unioniin. Hyvät naiset ja herrat, tämä on päivän tärkeä kysymys, eikä se, että valitellaan ja syytellään Britanniaa meidän täytyy sopia siitä, että meillä on myös vastuu, mitä Brexitiin tulee. Eli tarjotaan uutta sopimusta, jotta Britannia voi jäädä Euroopan unioniin. Ja se voi olla ainoastaan väliaikainen sopimus, mitä maahanmuuttoon tulee. Joten meidän ei pitäisi nyt aina syyttää Britanniaa. Meidän täytyisi nähdä se, että Eurooppa ja Bryssel on osa ongelmaa ja sen pitäisi olla myös osa ratkaisua ja meidän täytyy nyt taistella Britannian puolesta. Seuraavaksi Verhofstadt ALDE-ryhmästä. Yritän puhua neljässä minus, minuutissa. Täällä on baski- ja katalanikollega, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, enkä halua, että minua tässä sen takia nyt nirhataan. Hyvä pääministeri, Espanjaan liittyy yksi tyypillinen piirre, ja te olette siitä todiste. Espanja on tällä hetkellä ehkä kaikkein Eurooppa-henkisin ja mielisin valtio Euroopassa. Se uskaltaa puhua federaalisesta Euroopasta, eivätkä monet kolleganne ole yhtä rohkeita. Ei tämä ole sattumaa. Tämä varmasti liittyy pitkälti Euroopan historiaan ja Espanjan historian. Viime äh, kymmenellä Mendes de Vigo, Palacio, Josep Morel, hyvä ystäväni äh, Miguel Moratino, entinen virkamies, tekivät paljon työtä tämän asian eteen. Ja Espanjan, kilpa, Espanjan politiikassa jopa kilpaillaan siitä, että ollaan kaikkein Euroopan henkisin puolue. Ciudadanos, rahoin Partido Popular kansanpuolue. On hienoa nähdä tällaista. Näin pitäisi olla kaikissa eu valtioissa. Kansallisten poliittisten puolueiden pitäisi kilpailla ja kilvoitella siitä, kuka on kaikkein eurooppalaisin. Tämä on ehkä nyt 15 keskustelu Euroopan tulevaisuudesta. Valkaa hieman turhauttaa. Joka kerta tänne tulee jokin pääministeri, luettelee pitkän listan uusista eurooppalaisista politiikoista, joita meillä täytyy olla. Sosiaalipolitiikka, veropolitiikka, maahanmuuttopolitiikka, eurooppalainen armeija. Mutta koskaan emme pureudu siihen kysymykseen, miksi näitä asioita ei ole vielä tähän mennessä toteutettu, mikä on tämän kaiken esteenä. Miksi teemme aina liian vähän liian myöhään verrattuna Äh, yhdysvaltalaisystäviimme. Yhdeksässä kuukaudessa he saivat äh, talouskriisin äh, selvitettyä. Me emme yhdeksässä vuodessa ole tästä selvinneet. Tämä on valtava tragedia. Ja haluan kiittää teitä siitä, miten te otitte vastaan Aquarius-pakolaiset. Mutta suoraan sanottuna tämä on seurasta siitä, kuinka epähumania politiikkaa herra Salvini Italiassa harjoitti. Ja tämä kaikki johtuu eurooppalaisten politiikkojen puutteesta. Meillä ei edelleen ole eurooppalaista ähm, äh, rajavartiostoa. Miksi emme ole uudistaneet Dublinia? Kaikkien näiden vuosien jälkeen olemme nähneet tragedioita toisensa perään Välimerellä. Miksi meillä ei ole eurooppalaista armeijaa? Miksi eurovyöhykkeen uudistukset yhdeksän vuotta kriisin alkamisen jälkeen edelleen antavat odottaa itseään? Tämä on todellinen kysymys. Toivottavasti muutaman minuutin päästä, kun annatte vastauksenne, pureudutte näihin kysymyksiin. Tällä hetkellä EUn toimielimet toimivat huonosti. Tulokset ovat huonoja, kun taas hyvät toimielimet saisivat aikaan jotakin hyvää. Ja haluan toistaa tätä toistamasta päästyäni. Niin ja yhdessä monien teidän kanssanne yksimielisyyden vaatimus EU:ssa päätöksenteossa ja erityisesti neuvostossa on kaikkein suurin ongelma, joka pitää ratkaista. Epätasapainon tilaa sen välillä, että parlamentti tekee päätöksiä enemmi,